puhemies. Voilà, bonjour à tous. La séance... Hyvää huomenta. Avataan istunto. Aloitan tiedonannolla. Sain S- ja D-ryhmältä ilmoituksen nimityspyynnöistä parlamentin valiokuntiin. Lista löytyy pöytäkirjasta ja jos tähän ei ole huomioita, kun siihen mennessä, kun pöytäkirja hyväksytään, niin nämä nimitykset hyväksyttäneen sitä myöten. Tässä on ensin neuvoston ja komission julkilausumat ECOFIN-neuvoston pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät 7. syyskuuta. Belgian valtiovarainministeri herra Heinders, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Sanoisin vain, että neuvoston, ECOFIN neuvoston kokous, joka pidettiin Brysselissä, se vei meitä eteenpäin kahdessa eh, asiakokonaisuudessa. Siinä hyväksyttiin eh, budjetin vahvistaminen, uudet menettelyt, talouspoliittinen ohjausjakso ja eh, tämä sopimus joka meni läpi parlamentissa, neuvostossa, komissiossa ja tämän rinnalla me avasimme pari keskustelua, joita jatketaan tämän kuun lopussa Ecofinin epävirallisessa kokouksessa. Ja toinen koskee resoluutiorahastoja ja mitä tulee sitten eurooppalaiseen ohjausjaksoon, eh, siinä aloitamme uuden menettelyn, budjettimenettelyn komission kanssa ensi vuoden alusta heti keväällä ja silloin tietyt budjetin suuntaviivat, ei, ei mennä siinä yksityiskohtaisuuksiin. Eh, siinä toivomme, että voimme eh, lisätä uusia esimerkiksi sanktioita tähän menettelyyn. Ja tämä on komission aloitteesta. Ja tässä on komissio, vastuussa oleva komission jäsenä nimiosassa. Ja Euroopan parlamentin jäsenet ovat osallistuneet tähän konsensuksen hakemiseen hakemiseen myös Michel Barnier oman joukkueensa kanssa, samoin kuin Espanja puheenjohtajakaudellaan, samoin kuin Ruotsi. Ja he ovat auttaneet siihen tilaan meitä, että me olemme saaneet aikaan sellaisen tekstin, että voimme ottaa käyttöön uudet valvontarakenteet ja systeemisten riskien komitean ja tällä tavoin olemme hyvässä tilanteessa, jotta meillä on uusi rahoitusrakenne. Tämä ei kuitenkaan ole vielä päätös, vaan se on enemmänkin alku, kun päästään uuteen eurooppalaiseen järjestelmään. Ja meillä on edessämme vielä pitkiä keskusteluja, joiden avulla saamme sitten kehiteltyä tekstejä. Ja varmasti komission sen Barnier esittelee meitä, meille näitä asioita. Ja nämä äh, kaksi asiaa, niistä päätettiin Ecofinin kokouksessa. Ja keskusteluja käytiin myös kahdesta muusta asiasta, toisaalta resoluutiorahasto äh, ja sitten äh, eri panokset, millä tavoin eri osa-alueet vaikuttavat ja miten transaktiomaksut pääomasiirroista kehittyvät. Ja näin komissio on antanut omia yksityiskohtaisempia, konkreettisempia ehdotuksiaan ja olen varma siitä, että aivan samalla tavoin kuin tässä valvontakysymyksessä me pääsemme eteenpäin tulevina kuukausina näissä keskusteluissa. Ja näin meillä on uudelleen koordinointimekanismeja. Tietyt maat ovat jo tässä päässeet eteenpäin, mutta meidän täytyy päästä eteenpäin hyvin koordinoidusti. Ja meillä on tiettyjä kysymyksiä, joista puhumme vielä äh, valtiovarainministerien kokouksessa tämän kuun lopussa. Äh, mitä tulee äh, pääomasijoittajien transaktiomaksuihin, me emme ole vielä päässeet konsensukseen lähellekään sitä. Se on aivan normaalia. Meillä on nyt meneillään keskustelu ja olemme miettineet kysymyksiä, jotka liittyvät äh, aivan keskeisesti juuri äh, tähän äh, verotukseen, joka tapahtuisi EUn puitteissa tai sitten muiden kumppaneiden kanssa. Me valmistelemme G20-kokousta ja on tärkeää, että voisimme keskustella kumppaneidemme kanssa Atlantin toisella puolella, mutta myös nousevien talouksien kanssa voisimme keskustella näistä kysymyksistä ja voisimme yhdessä ryhtyä toimiin. Ja jos tämän tyyppinen maksu tulee käyttöön, niin miten sitä käytetään. On puhuttu kansallisista budjeteista, toisaalta on puhuttu, että tässä otettaisiin käyttöön myös ilmastonmuutosrahasto ja kehitysrahoitus. Kiitoksia tästä. Kiitos ministeri näistä tiedoista. Komission edustaja Michel Barnier, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät Euroopan parlamentin edustajat, haluaisin ensin muutamin sanoin kertoa komission lähestymistavasta tässä ECOFIN-neuvostossa. Teen sen Iren Semetan nimissä, joka osallistui kanssani näihin töihin. Neljä kohtaa, kuten ministerikin Belgiasta sanoi, kuvailee tätä kokousta. Pitkälti aloitimme suurella aihealueella, joka on rakenteellinen mielestäni. Se oli minun energiapanokseni pääkohde. Minullehan on annettu tämä velvollisuus. Se on se kehys, jonka sisälle voimme viikko viikolta, tiili tiileltä, muurata toimia toimialta, saada aikaan kriisin ratkaisu ja rakentaa tällainen tehokas valvontajärjestelmä, joka johtaa sitten johonkin lopputulokseen, jossa vielä emme ole. Yksikään alue, markkina ei voi jäädä tämän kehyksen ulkopuolelle ilman tällaista tehokasta rahoitusvalvontaa. Kiittäisin hyvin sydämellisesti ensinnäkin ja äh, esittäisin luottamuslauseeni äh, tässä äh, kolmikantaneuvottelijoiden äh, edustajille Sanchez, Goulart, Hella Gigolt, Tremezai Bases sekä Sharon Bolski, valiokunnan puheenjohtaja, ovat olleet hyvin määrätietoisia työssään. Belgian puheenjohtaja maan edustaja on myös ollut tärkeässä asemassa. Hänen tiiminsä on antanut merkittävän panoksen tähän ja sitä ovat edeltäneet tietenkin tärkeät työt Espanjan ja Ruotsin puheenjohtajakausilla. Tämä komission valvonta-aloite on ollut hyvin tärkeää työtä Jacques de la Rosierin aloittamana ja olemme pyrkineet oppimaan tästä suuresta kriisistä ja ensimmäisestä tammikuuta lähtien komissio on tehnyt kovasti työtä valmistellakseen näitä kolmea tahoa. Ensinnäkin Euroopan järjestelmäriskikomiteaa, sitten tätä valvontajärjestelmää, joka on välttämätön, koska tiedämme, että puolessa Euroopan maista, joita tekin edustatte, puolessa näistä pankeista näissä maissa, niin joudumme tapaamaan sellaisia äh, rahoituslaitoksia, jotka ovat monikansallisia ja niissä on järjestelmäriski olemassa. Siksi haluaisin kiittää puheenjohtajavaltiota ja sydämellisesti myös Euroopan parlamenttia teidän esittelijöitänne merkittävästä työstä, jota olette tehneet, jotta tämä ensimmäinen etappi tässä äh, kehyksen rakentamisessa äh, on saatu aikaiseksi. Viikko viikolta, ensi viikosta alkaen, tulen äh, kertomaan teille johdannaismarkkinoiden direktiivistä tarkemmin ja sitten näistä muista luottoluokitus- ja muista laitoksista. Ja keskustelu, mikä liittyy rahoitusmarkkinoihin ja esimerkiksi erilaisiin maksuihin tai verotyyppisiin maksuihin, niin ensinnäkin täytyy varoa, ettei sekoita aiheita tässä, kun puhumme rahoitusmarkkinoiden rahoittamisesta esimerkiksi. Ensinnäkin tämä ajatus voin kertoa teille euroedustajat, että nämä ovat hyödyllisiä ajatuksia, koska kun tapasimme pöydän ympärillä, saimme selkeämmän kuvan siitä, mitä, mistä on kyse Madridissa epävirallisessa ECOFIN kokouksessa asiasta keskusteltiin, että meillä olisi tällainen ikään kuin työkalupakki, jolla voitaisiin torjua rahoitusmarkkinoiden kriisejä. Nimittäin ennaltaehkäisy on aina halvempaa kuin hoitaminen, kriisin hoitaminen. Tämä koskee terveyttä yhtä hyvin kuin rahoitusmarkkinoita. Ennaltaehkäisy kannattaa aina. Veromaksajien ei pidä olla etulinjassa, vaan pankkien pitää maksaa pankkikriisit, pankkien aiheuttamat ongelmat. Ja tässä oli ensimmäinen askel kohti tätä työkalupakkia ja yksi ensimmäistä elementeistä tässä rakennelmassa. Työ, jota Rova Ferreira on tehnyt teidän nimissänne, oli myös erittäin mainittavaa. Sitten on tiedonanto, jossa on otettu huomioon Euroopan parlamentin näkemykset, ministerineuvoston näkemykset. Tämä tiedonanto tulee lokakuussa sen vuoksi, että meillä on Balin Baselin prosessi meneillään. Ja kun puhumme pankkien maksuista ja siitä, että on kerättävä nämä kaikki osaset tässä järjestelmässä yhteen kalibroitava, tasapainotettava niitä, jotta siitä tulisi toimiva kokonaisuus ja ettemme sanktioisi samalla taloutta, ettei tällaista kumulatiivista vaikutusta väärällä tavalla tulisi. Tiedonannossamme pureudumme näihin kysymyksiin myös erityisesti tulevien kriisien ennaltaehkäisyyn sekä pankkien vastuuseen ja näihin erityisiin rahastoihin. Saksa on esittänyt tällaista, Ruotsissa on aloitettu jo tällaisen järjestelmän rakentaminen jossa on tällainen yhteinen pohja ja vältetään huonoa yhteensovittamista ja huonoa kilpailua tai, hu- tai kaksinkertaista verotusta rahoituslaitosten osalta. Kuten Didier Heinders sanoi, työn alussa se on hyvin vaikeaa ja tämä pääomasiirtojen kansainvälinen transaktiomaksu siitä on keskusteltu myös, että se otettaisiin G20-esityslistalle mutta meitä on sitä vastustettiin, mutta meitä on useita, jotka ajattelevat, että tällainen maksu olisi hyvä. Se olisi aika vaatimaton keino, mutta tehokas, koska se pystyisi vastaamaan suuriin maailmanlaajuisiin haasteisiin ja tekisi maailmasta varmemman ja oikeudenmukaisemman. Ympäröivä maailma, jos se on oikeudenmukaisempi, se toimii paremmin, niin näinhän ei ole tänä päivänä ekologiset, elintarvikkeisiin liittyvät ilmastolliset kriisit iskevät aina kovimmin köyhempiin maihin. Mielestämme tämä olisi tällainen oikeudenmukaisuuden ajatus ja aate. Ja ministerineuvostossa tästä keskusteltiin ja sitä on työstettävä edelleen. Kollegani Semeta on siitä ensimmäisen tiedotteen jo julkaissut ja ministerineuvostossa tulemme edelleen laatimaan eh, tämän lokakuussa julkaistavan tiedonannon, jossa mainitaan myös pääomasiirtojen kansainvälinen transaktiomaksu. Mitä tulee sitten siihen, mitä ministeri Heinders sanoi eh, työryhmästä, Mielestäni tämä eurooppalainen ohjausjakso talouspolitiikassa on hyvä eh, instrumentti hallita budjettipolitiikkaa jokaisessa jäsenvaltiossa ja myös saada ikään kuin valokuvanomainen, tällainen tutkanomainen näkymä siitä, mis, mitä muualla tapahtuu, missä muualla mennään näissä asioissa. Neuvosto tulee työskentelemään myös komission mietintöön pohjalta tämän ajatuksen kehittämisessä. Sitten lounasaikana lyhyesti keskustelimme kahdesta asiasta, jotka herra Didier ehdotti. Yksi niistä on ensinnäkin tämä kirjanpitonormien yhteinen komitea, jossa pyritään saamaan lisää avoimuutta. Ja minä kerroin neuvostolle, että olen käytettävissä ja että epävirallisessa neuvostossa syyskuussa – keskitymme myös transatlanttiseen sääntelyyn. Emme ole yksin G20-kokouksessa, emmekä kaksin edes Amerikan kanssa, mutta meidän pitää katsoa tällaista rinnakkaisuutta jota tekee toisaalta kongressissa herra Obaman hallinto, ja mitä me teemme täällä sitten sääntelyn ja rahoitusmarkkinoiden valvonnan osalta. Me teemme tällaisen vertailevan taulukon, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa tällä hetkellä, mitä siellä tehdään, ja mitä me teemme, jotta me saavuttaisimme samat tavoitteet emme tarvitse välttämättä aina samoja menetelmiä samoin, äh, samoihin tavoitteisiin, mutta tämän huomioon ottaminen on hyvin tärkeää. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten ryhmien puhujat. Rova Wortman, kuul kaksi minuuttia. Eh, Paljon kiitoksia. EPP-ryhmän puolesta toteaisin, että olemme erittäin tyytyväisiä tästä saavutetusta tuloksesta pankkivalvontaan liittyen. Se on melkoinen virstan pylväs. Monet jäsenvaltiot melkeinpä luovuttivat, mutta meidän esittelijämme pitivät kynsin hampain tästä projektista kiinni ja kaikkien tuella me saavutimme tämän tuloksen. Hyviä tuloksia saatiin aikaiseksi myöskin muilla saroilla, eli että voidaan tehdä tehokampaa yhteistyötä eurooppalaisella tasolla. Ecofinissa keskusteltiin myöskin pankkien verotuksesta, sillä pankkienkin on kannettava kortensa kekoon, kun yritetään korjata kriisin vaikutuksia. Ja ehkä se onnistuu G20, mutta ei niinkään hyvin kuin muuten. Ja tästäpä syystä EPP onkin samaa mieltä siitä, että jos kansainvälisellä näyttämöllä emme onnistu toimimaan sitten, että tuloksia saadaan aikaiseksi, niin kyllä Euroopan pitää toimia ikään kuin edelläkävijänä ja osoittaa, että banki-verolla se voitaisiin toimia. Mutta se edellyttää koordinoitua toimintaa. Tällaista maksua ollaan kylläkin ottamassa jo käyttöön, mutta se voi olla eräänlainen este yhteiselle toiminnalle. Ja toivoisin, että komissio toimisi aloitteellisesti ja yrittäisi koordinoidulla tavalla saada Euroopan laajuinen pankkimaksujärjestelmä käyttöön. Ja voit olla varma, että jos näin pyritte toimimaan, niin silloin parlamentti on valmis tukemaan. Mitä tulee tähän transaktiomaksuun, se on asia, jonka suhteen on tehtävä paljon töitä, erityisesti G20-näyttämöllä. Mutta varoittava sana, Eurooppa ei voi lähteä sooloilemaan. Tiedän, että kollega Schulz ei halua tällaista maksua otettavan käyttöön, mutta siinä on enemmän hyötyä kuin haittoja sillä mehän haluamme, että transaktiomaksu kattaa koko Euroopan. Eli tätä tulee kyllä käsitellä Euroopassa, mutta myöskin G20-näyttämällä. Kiitoksia. Kiitos, herra Ydo Bulman. Ratspresident. Arvoisa ministeri, hyvä puhemies. Parlamentti on tehnyt erinomaista työtä teidän tuellanne ja tästäpä syystä saavutimme näin hyvän tuloksen, mutta valitettavasti Ainahan meidän on pohdittava uusia tehtäviä. Monilla muilla saroilla olemme kaukana hyvistä tuloksista, kun katsotaan hedgefond äh, saraa, niin siellä ei olla päästy kovinkaan pitkälle. Ja nyt vetoaan sekä neuvoston että komission suuntaan. Eli tehkääpäs hartiavoimin töitä. Jos te ette tee mitään, niin silloin ei tapahdu mitään. Eli kaikkiin pitäisi sovitella äh, käyttää samoja ehtoja, myöskin pankki pankkien johtajiin. Muuten tästä on heikkouksia tiedossa Euroopan markkinoille. Eli meidän on tehtävä hartiavoimin töitä. Meidän täytyy estää mustia lampaita tekemästä sellaisia ratkaisuja ja päätöksiä, jotka haittavat muiden toimintaan. Tiedämme, että on turha odottaa, että ratkaisu löytyy yön yli. Jos ette löydä mitään toimivia ratkaisuja, niin ei parlamentti ole valmis tukemaan teitä. Ja kyllä kansalaiset sitten haluavat kuulla, että ketkä ovat sitten joutuneet lobbaajien nujertamiksi. Mitä tulee transaktioveroon, niin olen aivan täysin eri mieltä kuin EPPn edustaja. Kyllä Eurooppa odottaa vastust, vastauksia. Älkää tulko G20-kokouksesta ja sanoko, että valitettavasti tuloksia ei saatu aikaiseksi. Päinvastoin Euroopan on tehtävä hartiavoimin töitä ja kyllä me olemme valmiita tekemään töitä eurooppalaisten kanssa. Muistakaa aina neuvotteluissanne G20-tasolla, että me tarvitsemme vastauksia. Muuten me löydymme hake, joudumme hakemaan vastauksia eurooppalaiselta tasolta. Kiitoksia. Kiitos Rova Gula, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komissiolle ja Belgialle puheenjohtajavaltiona, koska he ovat laittaneet raiteilleen Euroopan rahoitusvalvontaa. Nyt haluaisin painottaa kuitenkin sitä, että viime joulukuussa onneksi Euroopan parlamentti otti esiin, että jäsenvaltiot, vaikka ne haluavatkin eurooppalaisia ratkaisuja, oli silloin pyrittiin siihen, että eurooppalaiset äh, viranomaiset eivät voi äh, toimia ilman äh, asian sopimuksia, mutta tässä on myönteistä se, kun puhutaan järjestelmäriskikomiteasta. Michel Barnier puhuu paljon tästä valvonnasta ja siitä, että meillä on tutka, mutta meillä on kyllä myös tietty kuljettaja ja luotsi tässä hommassa. Ja tässä pitäisi katsoa, että se voisi olla myös oma järjestelmänsä. Ja meidän täytyy jatkaa Euroopan parlamentin ryhmissä sillä tavoin, että me annamme ESMalle, EBAlle valtuudet, joita ne tarvitsevat, ja me toivomme, ei odotamme, että komissio jatkaa tällä tiellä, ja mitä tulee sitten rajat ylittäviin ryhmiin, niin on tärkeää, että kun meillä on yhtenäismarkkinat, eurooppalainen valvonta ja, ja niin kuin sanotaan tästä myös Belgian puheenjohtajakaudella. Kiitos. Kiitos tästä kauniista Belgian kieliopista. Sitten Ragigold, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Um, niin, Kyllähän Euroopan kannalta oli tärkeä hetki, kun selvisi, että ilmeisesti valvontaan liittyen vedämme köyttä samaa päästä, samasta päästä. Kiitokset Belgialle sekä komissiolle, Barnierille ja kaikille niille ryhmien edustajille, jotka tekivät paljon töitä ja osoitimme skeptikoille, että kyllä Eurooppa voi toimia. Me tarvitsemme vahvoja määräyksiä ja minä uskon, että olemme oikealla tiellä. Sitten toinen asia, mitä tulee valvontaan, eli jäsenvaltioiden budjettien valvontaan. ECOFIN teki oikeita tuloksia ja kiitokset tästä kuuluvat komissiolle. Te teitte hyviä ehdotuksia ja uusia ehdotuksia jäämme odottamaan makrotaloudelliseen koordinointiin liittyen. Sitä todellakin kaivataan näin kriisin keskellä. Mitä tulee transaktioveroon tai maksuun, komissiohan ikään kuin toimii kakofonisesti. Hyvä asia on, että Barroso ja Varnier tukevat tätä ajatusta, mutta Shemeta vastustaa sitä. Minä toivoisin, että toimikaa kollegion omaisesti, puhukaa yhteen ääneen. Ei tämä voi olla mahdollista, että kollega Shemeta esittää tekstin, jossa on tuloksia, jotka ovat jo osoitettu päte- vääriksi. Brögelin tutkimus osoittaa, että Semeta on hako teillä. Miksi hän ei ole täällä paikalla? Häntä on täällä kritisoitu useampaan otteeseen tästä lähestymistavasta ja kyllä hänen pitäisi olla täällä ja tänään keskustelemassa meidän kanssamme tästä asiasta. Ja jos hän joutuu ikään kuin jälkiistuntoon, niin sehän tarkoittaa sitä, että johtaako tämä loppujen lopuksi komission uuteen ehdotukseen, ikään kuin aloitteeseen, vaiko pelkästään tutkimukseen, mutta eihän se riitä. Ja riittämätöntä olisi myöskin se, että toimittaisiin vain ainoastaan neuvoston päätöksen pohjalta. Eli siirrettäisiin asiaa vain tuonnemmaksi G20-kokousta odotettaessa. Iso-Britannia, Ruotsi ja Espanja vastustivat tätä koko ratkaisumallia. Me tiedämme, mikä on Espanjassa tilanne. Siellä sosiaalidemokraatit ovat vallassa, joten ihmetyttää, että he vastustavat tätä lähestymistapaa. Ehkäpä meidän pitäisi olla yhteydessä heihin ja pyrkiä sitä kautta löytämään yhteinen sävel. Ja vielä lopuksi toteaisin, että olisin tyytyväinen, jos EPP toimisi hiukan selkeämmin. Juuri äsken aika kriittisestikin puutuitte transaktiomaksuun, mutta suurin osa jäsenistä ne kannattavat maksua, joten en tiedä, että puhutteko todellakin ryhmänne enemmistön puolesta. Nyt tarvitsemme yhteistä lähestymistapaa, sillä muutenhan kansalaisista tulee aika kyynisiä, sillä me säästämme kyllä, mutta pääomamarkkinoilta ei tule minkäänlaisia tuloja. Kiitoksia. Kiitos seuraavaksi Rova Swinburne. Puolitoista minuuttia. Kiitos. Haluaisin aloittaa onnittelemalla Belgiaa puheenjohtajamaana neuvottelutaidoista ja komissaari Barnieria siitä, että he ovat löytäneet valvontaratkaisuja. Mutta entä nämä mm, asiat, joista ei pystytty sopimaan, esimerkiksi transaktiomaksu? Minä käytän paljon aikaani pyytämällä, että tutkikaa asiaa, tehkää vaikuttavuusarviointeja. Ekofinin olisi pitänyt tehdä näin, eikä katsoa pelkästään poliittisia asioita ja kiireellisesti lakia säätää. Pitäisi perustaa keskustelut faktoille ja luvuille. Kun riippumattomassa arviossa sanotaan, että yksi jäsenvaltio tulee keräämään 70 prosenttia näistä transaktiomaksuista, niin ei voi väittää, että tällaista maksua voitaisiin käyttää EU-tasolla, jos ollenkaan. Tämä ei ole niin kuin vapaata riistaa ja rahaa, eivätkä nämä rahoitusvälittäjät ole niitä, jotka maksavat, vaan eläkeläiset, jotka maksavat siitä, ja yritykset, jotka maksavat jokaisesta transaktiostaan. Nyt on, täytyy tunnustaa, kuinka yksinkertaistava tällainen transaktiomaksu olisi. Emme saa tuhota talouksiamme, pitäisi katsoa monimutkaisempaa ratkaisua pankkimaksuja tai tällaisia mm, kansainvälisten rahoituslaitosten maksamia transaktiomaksuja. Emme me voi saavuttaa tällaisia maksuja, joissa jäsenvaltiot ei pelkästään omani olette sitä vastaan. Meidän pitää vahvistaa jäsenvaltioiden heikkoja julkisia varantoja ja parantaa valtion tuloja ja kriisinhallintaa tällä tavoin. Kiitos Rova Swinburne. Sitten herra Portas, puolitoista minuuttia. Kiitoksia oikein kovasti, puhemies. ECOFIN päätti, että äh, perustetaan eurooppalainen ohjausjakso, äh, mutta tässä pitää noudattaa Euroopan talouspolitiikkaa ja myös kansallisia budjettipolitiikan aloja. Mitä äh, te olette nyt demokratiasta mieltä? Minä tietenkin kannatan koordinaatiota, mutta kun puhutaan vajeesta, niin meidän pitäisi miettiä myös sitä, että pitää saada aikaan työpaikkoja. Me emme saa aikaan työpaikkoja vähentämällä vajetta. Eivät ministeri tyhmiä ole, eivät hän halua vain pahentaa tilannetta. Mutta hyväksyn kyllä, että Bryssel päättää, mutta hallitusten pitää pitää lupauksensa. Tässä kuitenkin kansallisten parlamenttien rooli eh, eh, kutistuu. Eh, tässä ei puhuta lyhyestä aikavälistä, vaan pitää saada aikaan tietyt suuntaviivat, jotka liittyvät kaikkiin kansallisiin budjetteihin. Tässä sanotaan, että ei mennä nyt yksityiskohtiin. Kiitoksia vaan, mutta todellinen ongelma on se, että pääsuuntaviivat asetetaan yhdessä hallitusten kesken. Ja nämä 27 hallitusta ovat sellaisia, saksalaiset sanovat kreikkalaisille, mitä tehdään. Ja toisinpäin se ei taas toimi koskaan parlamenttien, mm, kansallisten parlamenttien jäsenet eivät hyväksy, hyväksy tätä tuosta vaan. Kyllä he eivät pidä siitä, että heidän vapauden valintansa viedään. Kiitoksia. Sitten Hans-Peter Martin, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Monsieur commissaire. Hyvä komissaari. Haluaisin kiittää teitä, sillä te olette osoittaneet, että halua ja tahtoa riittää, mutta onko teillä lupa toimia näin? Siinä on kyse. Te siis ponnekkaasti pyritte toimimaan, mutta yrittäkääpäs toimia myöskin avoimesti kansalaisten syyn, suuntaan. Eli kertokaa suoraan, miksi hyvästä tahdosta huolimatta tuloksia ei saada aikaiseksi näiden neljän peruspilarin osalta. Eli vaatimattomia ovat tulokset tähän mennessä olleet. Eli Yhdysvalloissa valvonta on tiukempaa kuin mitä Euroopassa yritetään saada aikaiseksi. Me tarvitsemme siis selkeitä vastauksia kysymykseen, miten näitä niin sanottuja varjopankkeja vastaan aiotaan toimia. Myöskin omiin pääomiin liittyen tarvitsemme selkeitä vastauksia komissiolta. Mitä te haluatte? Yksityiskohtia on kyllä tarjolla, mutta mihin tässä ollaan oikein menossa? Ja mitä tulee valtioiden asemaan, mitä voidaan tehdä, jotta voidaan rajoittaa tätä too big to fail ilmiötä. Me tiedämme, että esimerkiksi meillä Itävallan velka tulee kasvamaan Kreikan lukuihin, mikäli selkeitä pelisääntöjä ei ole olemassa. Joten mitä komissio aikoo tehdä välttääkseen, että Kre- Itävallasta tulee Euroopan toinen Kreikka. Kiitoksia. Kiitos. Sitten muut puhujat. Ensin herra Gozes, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, komission jäsen, aivan ensiksi haluaisin äh, tietenkin äh, myös kiitellä tästä hyvästä äh, lopputuloksesta, joka saatiin valvonnan alalla. Niin kuin sanottiin, parlamentilla on oma osionsa tässä. Me olemme vaikuttaneet tähän uuteen julkilausumaan, jonka koordinaattorit ovat nyt esittäneet. Tarvittiin enemmän Eurooppaa valvontaan. Ja nyt teidän avulla avullanne, hyvä ministeri, päästiin hyvään ratkaisuun. Komissio on tehnyt tietenkin paljon työtä. Olen tyytyväinen tähän ohjelmaan, jonka Barnier on meille ilmoittanut rahoitusalalla. Onneksi eh, tämä sopimus saatiin nyt aikaiseksi, koska eh, rahoitusalalla nyt Eurooppa ei ole kovinkaan uskottava. Kansalaisten uskottavuus tai meidän uskottavuutemme kärsii, koska kansalaiset kysyvät, mitä tuloksia on saatu aikaan. Nyt me, me käymme kokouksia, mutta nyt tarvitaan tuloksia. Euroopan uskottavuus suhteessa kansainvälisiin kumppaneihin ja Yhdysvaltoihin on myös pelissä. Minä olen äskettäin puhunut yhdysvaltalaisten rahoitusedustajien kanssa. Siellä pelätään hiukan Eurooppaa siellä on tuntema, tuntuma oikeudellisesta epävarmuudesta ja meillä on näitä lausekkeita, jotka eivät välttämättä paranna tilannetta, niin sanottuja sunset-lausekkeita, mutta nyt ei pidä antaa sellaista vaikutelmaa, että muutetaan kaikki taas parin kolmen vuoden päästä. Hyvä komission jäsen ministeri, minä pyytäisin tänään iltapäivällä on hyvin tärkeä kolmikantaneuvottelu komission sen Barnien kanssa eh, vaihtoehtoisista rahastoista ja olisi tärkeää, että me saamme tässä asiassa aikaan nopean ratkaisun. Belgia on varmasti sitoutunut ja te, eh, hyvä ministeri, eh, olette sitoutunut. Tässä pitää päästä tulevina viikkoina sopimukseen niin, että seuraavan kerran Ecofinissa voitte sanoa, että sopimus saatiin aikaan näistä rahastoista ja me haluamme kyllä toimia yhteistyöstä, jotta saadaan oikea ratkaisu aikaan. Kiitos Rova Podimata puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Päätökset, jotka tehtiin eilen ECOFIN neuvostossa, jotta saadaan aikaan tehokas rahoitusvalvonta, on tärkeä palikka kohti uutta taloudellista hallintaa, jota toivomme, mutta täällä joudumme kohtaamaan tilanteen, joka on hyvin vaikea, koska me voi pysähtyä pelkästään budjettikuriin ja rahoitusvalvontaan. Tarvitaan uusi talousmalli, joka tarjoaa vastauksia kansalaisille täystyöllisyyden saavuttamiseksi ja oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi. Tietenkin tarvitaan tiukkaa budjettikuria, mutta tarvitsee myös taata riittävät varat, jolla aikaa saadaan uusia työpaikkoja, investointeja ei pelkästään julkisella sektorilla, vaan yksityisellä myös. Lisäksi on ylläpidettävä tasapainoa eri jäsenvaltioiden välillä, koska eh, epätasa-arvo vallitsee muuten. Tarvitsemme oikeudenmukaisempia ratkaisuehdotuksia varan, varaa varojen jakoon, rikkauksien jakoon. Ja tällaisia, tällaisilla rahastoilla voi olla hyvin merkittävä rooli. Euroopan unioni on ollut pioneerina, kun se on torjunnut esimerkiksi ilmastonmuutosta sitoutumalla yksipuolisesti tavoitteisiinsa. Ja meidän on myös osoitettava johtajuutta tässäkin asiassa, jotta kansainvälisesti voimme vaikuttaa yhteisen sääntelyyn. Herra Rode Yksi minuutti, olkaa hyvä. I want to thank and support the commission. Haluaisin kiittää ja tukea komission ja neuvoston toimintaa. Mutta muutaman asian haluaisin ottaa esille. Me tuemme koordinoitua toimintaa ja rahaston käyttöönottoa, mutta kun puhutaan transaktiomaksusta, niin silloin kyse on aivan toisenlaisesta ja monimutkikkaamasta järjestelmästä. Sen pitäisi olla globaali, jotta veronkiertoa voitaisiin välttää. Ja kaikki transaktiot eivät välttämättä sovi tähän järjestelmään, ja tämä saattaa jopa johtaa myöskin markkinoiden heikkenemiseen. Minulla olisi näihin maksuihin liittyen kysymyksiä. Jos tarkoituksena on hankkia varoja niin minne nämä ohjataan ja ke, kuka vastaa näiden varojen jakamisesta? Ja kun tällainen korvamerkitty maksu on käytössä, niin milloin me tiedämme, että kerätyt varat riittävät? Ja keskeisin kysymys kuuluu, kuka kantaa nämä maksut ja verot? Valla valtiot vaiko EU? Jos EU vastaa tästä toiminnasta kaukana kansalaisistaan, niin miten voimme estää, ettei maksuja vaan kerätä jatkuvasti jotka eivät kuitenkaan koskaan mukamas riitä, ainakin silloin, kun poliitikot päättävät siitä, että tarvitaanko varoja vielä lisää. Kiitoksia. no, Kiitos, herra Rode. Sitten herra Epping, olkaa hyvä. Welcome. Kiitoksia ja tervetuloa kollega Reiners. Toivotan teille onnea ja menestystä. Mitä tulee näihin periaatteellisiin kysymyksiin, ne ovat ongelmallisia. Me tarvitsemme käytännönläheisen ratkaisumallin. Me tietenkin haluamme, että järjestelmä toimii, mutta kyse on vähän niin kuin linja-autosta. Kaikki haluavat ajaa linja-autolla, mutta välillä ne kulkevat vain väärään suuntaan. Mutta me tarvitsemme myöskin, tällä, tai oikeastaan tämä on enemmän tällainen eurooppalainen Tobin vero. Sitähän me emme voi oikeastaan halunneet koskaan käyttöön ja me tiedämme, miten Ruotsissa kävi. Ja sitten herää kysymys näistä tuloista. Mitä niillä tehdään? Käytetäänkö niitä EUn omiin varoihin? Siitä kyllä väännetään kättä. Kollega Reines toteaisin, että hyvä ajatus, mutta lopettakaa. Pistäkääpäs tämä vaikkapa jääkaappiin tai paremmin vielä Äh, arkuun, joten ei tämä ole kovin hyvä asia. Ja täällä on sitten myöskin sanottu, että komissiota tulisi pakottaa aloitteelliseksi maksun käyttöön ottamiseksi. Hän haluaa mobilisoida kansalaiset. Älkää toimiko niin, me aiomme ottaa kansalaisaloitteen käyttöön tätä maksua vastaan, koska loppujen lopuksihan kansalaiset maksavat viulut. Kiitoksia. Kiitos seuraavaksi herra Karas, kaksi minuuttia. Komissaari. Arvoisa komissaari, hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvä puhemies, viisi asiaa. Ensinnäkin toteaisin, että on valitettavaa, että näinkin tärkeä Ecofinin kokous järjestetään samaan aikaan kuin komission puheenjohtajan unionin tilaa koskeva puhe. Mielestäni tällä sarallakin tarvitaan parempaa koordinointia. Jos haluamme vetää köyttä samasta päästä, niin se edellyttää, että keskeisimmät EU-ta käsittelevät aiheet ovat koordinoidusti käsillä. Meidän täytyy keskustella ja kuulla toisiamme. Tämä oli siis hyvinkin raskas ratkaisumalli, eli että samaan aikaan järjestettiin nämä kaksi tapahtumaa. On tietenkin hienoa, että neuvosto on tehnyt päätöksensä, mutta ilman parlamentin tukea emme olisi siis saaneet tätä tulosta aikaiseksi. Ja ilman parlamentin heinäkuista päätöstä EKPn puheenjohtaja ei olisi makrovalvonnan johtaja. Ja tiedän, että parlamentin tuella ja Belgian puheenjohtajan valtion tuella sekä komission tuella on saatu aikaiseksi tämä hyvä tulos. Kolmas asia. Kyllä, me tarvitsemme eurooppalaista keskustelua budjetista, mutta meidän täytyy vain muistaa, että me pääsemme eteenpäin vain ainoastaan siinä tapauksessa, että me pyrimme talous- ja sosiaaliseen eurooppalaiseen unioniin ja että veropolitiikasta tulee eurooppalainen politiikka eikä ainoastaan koordinoitu toimiala. Me tarvitsemme valvontaa, mutta tästä ei saa syntyä pohjaton kaivo. Me tarvitsemme eurooppalaisia tavoitteita ja mitä tulee transaktiomaksuun, niin on tietenkin selvää, että kritiikkiä satelee niskaan, mutta täällä on nyt myöskin sanottu, että tämä on ensimmäinen järkevä keskustelu asiasta, mutta me olemme, olemme jo vuoden ajan keskustelleet asiasta, me olemme laatineet päätöslauselmaehdotuksia, te viittaatte aina komissioon tai jäsenvaltioon tai G20, mutta mehän etsimme vastauksia. Mistä lähdemme liikkeelle? Mikä on se prosenttiosuus? Kuka kantaa tämän veron tai maksun? Kuka saa nämä maksut ja mihin tarkoitukseen? Esittäkää jotain mustaa valkoisella ja sen jälkeen voimme aloittaa oikean keskustelun aiheesta. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen, ministeri. Me olemme nyt koordinoineet toimiamme ja näistä asioista puhuttiin eilen Ecofinissa. Se on myönteistä, mutta se on ainoastaan osa todellisuudesta. Nyt tarvitaan kasvua ja työllisyyttä ja ne pitää mm, ottaa väkisinkin kasvu- ja vakauspakettiin lisukkeeksi. Meidän täytyy katsoa myös valtion velkakysymyksiä ja kaikkia muita velvoitteita, joita jäsenvaltioilla on silloin, kun tehdään yhteistyötä rahoitusalalla. Kun puhutaan siitä, miten tämä asia on kehittynyt, niin meidän ei pitäisi mennä liian pitkälle sanktioalueelle. Haluaisin, että me löydetään oikea tie myös. Haluaisin auttaa komissiota siinä. Ja tämä rahoitusvalvonta, arkkitehtuuri siinä, komission sen Barnier varsinkin ja Belgia puheenjohtajavaltiona ovat päässeet hyvään lopputulokseen. Se on meidän kunniaksemme ja se suojelee myös kansalaisten etuja. Nyt meiltä puuttuu samantyyppinen menetelmä muihin asioihin minä todellakin toivon, että kun pankkikriisi ratkaistaan ja järjestelmäriskikomitea käynnistyy, niin meidän pitäisi katsoa myös eurooppalaista ulottuvuutta näissä kysymyksissä. Meidän katso, pitäisi katsoa myös G20-esityslistaa uudestaan jos emme halua äh, äh, luovuttaa tässä äh, taistelussa vastaan veroparatiiseja ja näin meidän täytyy saada myös pankkisektorilta oma panoksensa. Seuraavaksi Rova Vicky Ford, minuutti. Thank you. I... Kiitoksia. Tervehdin tätä rahoitusvalvonta-arkkitehtuurin uutta ajatusta ja ymmärrän, että kollegat eivät ole helposti tätä hyväksyneet. Se on herkkä tasapaino, kun pyrimme rajat ylittäviä riskejä torjumaan ja sitten ylläpitämään valtioiden vastuuta asioissa. Komissio kuvaili asiaa oikein ensimmäisenä mm, tiilenä muurattavassa rakennelmassa. Toivon, että tulevat tiilet eivät sitten heitä päälailleen tätä herkkää tasapainoa. Ja sen valtioille ei ole helppoa sopia kansainvälisesti standardeista ja sitten jättää ne kansallisesti soveltamatta. Tämä olisi huonoa. Toivon, että me kaikki sitten pitäydymme kansainvälisissä säännöissä. Keskustelujen aikana kollegat sanoivat, että on tärkeää, että järjestelmäriskin komitean johtaja olisi EKPn puheenjohtaja. Eilen neuvostoa varoitettiin tällaisesta kansainvälisten pääomasiirtojen transaktiomaksusta, että se voisi olla katastrofi Euroopalle. Varokaamme siis politiikkoja, pitäytykäämme äh, sopimuksissamme ja kuunnelkaa, äh, kuunnelkaamme oikeita tahoja. Kiitoksia, Rova Okoni, minuutti. Merci, Madame la Kiitoksia puhemies, arvoisa ministeri, komission jäsen, hyvät kollegat niin kuin kollegat äh, ovat sanoneet, että äh, Jean-Paul Gozessa äh, sanoi, että eilen keskustelimme EUn tilasta. Me tarvitsemme lisää Eurooppaa, jotta saadaan aikaan kasvua ja työllisyyttä, jotta voidaan säännellä markkinoita ja vähentää epätasa-arvoa. Niinpä ryhmän, ryhmäni puheenjohtaja sanoi näin, Josef Dolla, olen aivan samaa mieltä. Jäsenvaltiot ovat ymmärtäneet, että budjetti- ja rahoituskysymyksissä meidän täytyy olla rohkeita ja vastuullisia. Protektionismi vie meidät päin seinää. Me tarvitsemme lisää rahoitusvalvontaa Eurooppa-tasolla ja siinä mielessä neuvoston kanssa aikaansaatu sopimus rahoitusvalvonnasta on erinomainen uutinen. Mutta valvontaakin pidemmälle meidän pitää mennä, kun halutaan koordinoida budjetteja ja talouksia. Meidän pitää päästä budjetin federalismiin, talouden federalismiin ja kun me olemme, meillä on yhteinen rahapolitiikka, mutta itsenäinen budjettipolitiikka. Minulle ainakin tässä tämä uusi eurooppalainen ohjausjakso niin, että sovitetaan budjetit joka vuosi yhtenäisen aikaan, mutta meillä täytyy olla selkeämmät säännöt ja minä toivoisin, että koordinointi ei olisi vain muodollista, vaan siinä päästäisiin yhtenä, yhtenäiseen strategian talous- ja teollisuuspolitiikassa, mutta myös sosiaalipolitiikassa. Olen pahoillani siitä, että kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti eivät ole tässä prosessissa koordinoimassa mukana. Neuvosto neuvoston eh, edustajalle ja ministerille. Minä vetoan teihin eh, budjettiviranomaisena eh, parlamentin pitää olla olennaisessa osassa eurooppalaisesta talouspolitiikasta puhuttaessa. Sillä on siihen oikeutuksensa. Kiitos Rovokoni. Seuraavaksi Herra Sanchez Presedo, puolitoista minuuttia. Pitäytykääpä näissä puheajoissa, kiitos. Arvoisa puhemies, onnittelen eh, Belgiaa puheenjohtajavaltiona eh, ja kun on saatu aikaan todellakin eh, rahoitusvalvontapaketti. Tässä on tehty töitä Espanjan puheenjohtajakaudella ja näin on saatu aikaan kompromissi, joka on kunnianhimoinen ja siinä on aika vankka pohja rahoitus talousvalvonnalle yhtenä, yhteisön tasolla. Tällä tavoin nähdään myös uusi ohjausjakso, eurooppalainen ohjausjakso. Talous on kuitenkin muutakin kuin sitä, että järjestetään kalenterit oikeaan malliin. Tarvittaisiin talouden hallintajärjestelmän ohjausjärjestelmän parissa paljon enemmän yhteistyötä. Ja tarvitsemme myös yhteistä eurooppalaista eh, sosiaalipolitiikkaa. Ja tässä eh, on myös se kriisin ratkaisu eh, hyvin tärkeää, koska sen pitää olla samalla linjoilla kuin talouspolitiikan muutenkin. Ja meidän pitää välttää sisämarkkina vääristymät. Meidän täytyy koordinoida, jotta voimme vastata 20 asteisiin ja myös komissio, joka keskustelee nyt transaktiomaksusta. on aivan oikeutettu, kun katsomme nyt sitä, miten Euroopassa saataisiin uusia resursseja käyttöön. Jos me haluamme olla globaaleja, meidän täytyy toimia. Kiitos herra Sanchez. Seuraavaksi herra Skinner. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Herra Reinders, herra Barnier, kiitoksia paljon tästä valvontapaketin tuesta. Joskus tuntui siltä, että yrittää saada keitetyn munan teesiivilästä läpi, mutta minäkin olen tästä maksukyvyttömyysasiasta joutunut tekemään kovasti työtä ja tämä on varmasti samantyyppinen projekti. Monet kollegat ovat ottaneet paljon positiivisia ja kielteisiä asioita esille, mutta haluaisin nyt mainita sen edistyksen, mitä on saatu ja kannustaa siihen. Euroalue ja Euroopan alue tarvitsee sitä, että on tällaisia turvajärjestelmiä ja toisaalta myös mm, tällaista edistyksellistä ajattelutapaa. Emme voi tällaisia itse tuhoavia järjestelmiä aikaan saada. Kansainvälinen järjestelmä on avainasemassa EUlla pitää olla merkittävä rooli, kun luodaan maailmanlaajuisia standardeja. Ongelma on se, että jos me uskomme, että luomalle standardeja Eurooppaan yksin, että se riittäisi, siitä tulee todella vakava virhe. Siksi äh, huomautan sitä, mitä herra Barnier sanoi. Mielestäni tämä on hyvä ajatus tehdä tällainen vertaileva taulukko näistä sääntelysaavutuksista Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä. Minun johtaneen on jo näin tehnyt ja voisin jakaa ajatuksia komissaari kanssanne tästä asiasta ja se varmasti on hyödyllinen työllenne. Ja haluaisin vielä kysyä, missä me menemme nyt, kun transatlanttista talousneuvostoa, tätä korkean tason vuoropuhelua jatketaan. Mihin olemme menossa? Meillä on ongelmia edessämme, emmekä voi ratkoa niitä yksin. Kiitän. Kiitos herra Skinner. Seuraavaksi herra Wangkok. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, ECOFIN neuvosto hyväksyi eilen eurooppalaisen ohjausjakson. Minä olen tyytyväinen federalistina tähän edistysaskeleen, mutta kun koordinoidaan talouspolitiikkaa ja se onkin sitten eri juttu. Myös se, että unohdettaisiin kasvu- ja vakauspaketti, se on virhe Tämä eh, tiukka eh, talouskuuri, joka asetetaan Euroopalle, se on vaikea. Espanja ja Irlanti ovat vaikeuksissa ja eh, nyt on nähty, että talouskoori on vastuussa myös siitä, että Euroopan talouskasvu on pysähtynyt myös Saksan kohta. Ja seuraava epävirallinen ECOFIN-neuvosto, ja sillä on vakavampia eh, asioita edessään. Eh, tietyt sanktiot tulevat eteen ja eh, tämä saattaa johtaa siihen, että jäsenvaltioissa arvostellaan sitä, miten panostetaan unionin budjettiin. Kaksi ja puoli miljoonaa ovat olleet eilen Ranskan kaduilla osoittamassa mieltään ja näin neuvosto ja komissio ovat todellakin pyromaaneja. Onko mitattu sitä, miten tämä vaikuttaa euroepäilevyyteen kansalaisten piirissä? Eurooppalaisen rakentamisen nimissä meidän täytyy olla kyllä tietoisia, että vakauspaketin vahvistaminen on vakava poliittinen virhe. Kiitos Rahuan Kokka. Sitten sitten puhujat ilman puhujalistaa. Onko puhujia? Herra Nitras, olkaa hyvä. Minuutti. Dziękuję pani przewodnicząca. E, chciałbym z radością powitać. E, Kiitoksia puhemies. E, nyt me olemme saaneet rahoitusvalvonnasta kompromissin aikaan ja nä, tätä mekanismia juuri eurooppalaiset markkinat ovat vaatineet. Minä olen tyytyväinen tässä asiassa Euroopan keskuspankin rooliin. Nyt Euroopan keskuspankin kokemukset ovat um, osoittaneet, että voimme katsoa luottavasti tulevaisuuteen nyt voimme aivan todellisesti koordinoida talouspolitiikkaa eikä ainoastaan Euroopan, Euroopan menoja. Tässä on tärkeä, tärkeä juuri raportointijärjestelmä. Jäsenvaltioiden hallitukset sitoutuvat tiettyihin budjettilinjoihin, mutta ne eivät ole ainoita. Yksi minuutti. Reuters, minuutti. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, nu doar pactul de stabilitate. kiitoksia, arvoisat kollegat. Kasvu- ja vakauspakettia on vahvistettava, mutta myöskin eurooppalaista sosiaalista mallia. Sehän on yksi ominaispiirre EUlle, mutta se ei ole enää kestävään kasvun perustuva. Sitähän pidettiin aikana sosiaalisen suojelun ja taloudellisen kasvun moottorina, mutta se epäonnistui. Me emme päässeet tavoitteisiimme. 10 prosenttia EU-kansalaisista ovat vailla työtä ja joissakin maissa lama jatkuu. Ongelmia liittyy varojen liikkumiseen ja mitä tulee makrotaloudelliseen valvontaan, niin sitä todellakin Euroopassa kaivataan. Erityisesti sen jälkeen, kun tämä asia liittyy yhtenäismarkkinoihin ja yhtenäiseen valuuttaan. Me kaipaamme yhteistä valvontaa, esimerkiksi järjestelmä riskikomitean kautta. Kiitos herra. Madame Figueredo. Rouva Figueredo, olkaa hyvä. Signore President. Kiitoksia puhemies. Nämä eiliset päätökset ovat sellaisia, että niitä ei voi hyväksyä, kun eh, kaikki keinottelijat voivat tällä tavoin eh, järkyttävästi hyötyä. Emme voi hyväksyä tätä. Eh, nyt emme saaneet siirtomaksua ja ihmiset edelleen käyttävät kriisiä tekosyynä siinä, että vaarannetaan demokratiaa. Ja jäsenvaltioista on tullut eurooppalaisia sätkynukkeja. E, kansalliset budjetit katsotaan nyt etukäteen e, Euroopan ne joutuvat eurooppalaiseen syyniin. Ja tällä hetkellä jo kasvu- ja vakauspaketti äh, sitoo kädet kansallisilta päättäjiltä. Eikö se olisi riittänyt? Jos nyt katsotaan sopimusta, niin äh, ei tällaista voi oikeuttaa äh, tässä vaarannetaan jäsenvaltioiden suvereenisuutta. Eh, kyllä niiden pitäisi pystyä päättämään omasta talous- ja sosiaalipolitiikastaan. Me olemme nähneet, että Eurooppa tässä eh, taipuu lobbareiden eh, käsissä. Me vastustamme tällaisia toimia. Olemme varmoja siitä, että työntekijät aikovat protestoida. Kiitos rouva Figeredo. Rouva Jaakonsaari, minuutti, olkaa hyvä.

Kiitoksia puhemies. Kiitoksia kaikille puhujille. Se, mitä sanoitte kollektiivisesta lopputuloksesta, joka saatiin aikaan rahoitusvalvonnasta. Minä palaisin vielä siihen, mitä Rouva Ferreira juuri sanoi kansalaisista, joita koskettaa tämä rahoitus, talous ja sosiaalinen kriisi ja myös eh, ekologinen ja eh, elintarvikekriisi. Eh, kansalaisethan teidät valitsevat, mutta meidän täytyy osoittaa heille, että olemme oppineet kriisistä. Ja näin toimittiin valvonnan osalta ja näin olemme aloittaneet McCartin mietinnössä jo Tämä tuli esiin aivan aihe aiheelta. on todellakin herätetty myös kansalaisia ja olemme halunneet osoittaa, että parlamentti, neuvosto ja komissio me annamme Eurooppa-tasolla konkreettisia vastauksia. Sitten transaktiomaksusta tässä Semeta on tehnyt erittäin hyödyllistä työtä. Siinä on analysoitu erilaisia mahdollisuuksia ja minkälaisia seurauksia siirtomaksulla on, jos se on ainoastaan alueellinen. Se on erittäin tärkeää työtä, mitä hän on tehnyt, sanoisin edustaja Kikeltille, että tässä on saatu aikaan hyvin tasapainoinen ratkaisu ja vahvistamme tämän vielä lokakuussa. Ja Karasille tässä ei pitäisi liikaa odottaa. Keskustelu kyllä jatkuu, eikä tässä yksin olla, pitää vakuuttaa kaikki eurooppalaiset. Tässä on paljon neuvostossakin tehtävää, kun hallituksia on 27 ja muuallakin maailmassa. Ja Wortman Kohl, edustaja Ford sanoivat, että e, siirtomaksu olisi e, tehokas, jos olisi erittäin laaja. E, koska minä puhun maailmasta niin hiukan maailmanlaajuisesta ohjausjärjestelmästä ja hallinnosta, amerikkalaisten ja eurooppalaisten mm, yhteistyön jälkeen meidän pitäisi ottaa huomioon myös Kiina, Intia, Brasilia, Afrikka myös sillä on oma roolinsa ja se on kärsinyt näistä seurauksista myös. Tässä täytyy käyttää kaikki eh, elementit, joita on mahdollista, niin kuin Skinner sanoi. Eh, Rova Podimata eh, puhui ohjausjärjestelmästä. Meillä ei ole aina samoja lakeja, koska meillä ei ole samanlaiset taloudet. Täällä sanottiin too big to fail – kuuluisa Volkerin strategia. Meillä on Euroopassa erityyppinen strategia ja analyysi, koska me haluamme, että valvonta on hyvä sisäisesti ja ulkoisesti ja myös ohjausjärjestelmät ovat hyvät, eikä Pitä, eikä tällä tavoin kuitenkaan estetä sitä, että toiminta on erilaista eri maissa. Rova, mulla puhui sitä, että nämä virastot pitäisi saattaa uskottaviksi ja myös Euroopan keskuspankin roolista puhuttiin ja sillä tavoin siellä johtaja voi luoda uskottavuutta myös järjestelmäriskikomitean. Nämä asiat tulivat esiin eh, heinäkuussa ja kun siirrettiin syksyyn teidän ansiostanne, meillä on ollut lisää aikaa eh, sovitella tätä kysymystä eh, ja kiitän teitä siitä vielä, kun asia siirrettiin tosiaan syksyyn sanottiin, että lisää Eurooppaa. Minä olen enää vakuuttunut itse siitä, että meidän pitää tehdä valvontaa ja sääntelyä, pitää oppia kriisistä. Nykyiset velat ovat tulevia veroja. Meidän täytyy tehdä hyvää hallintoa. Me tarvitsemme myös talouspoliittisen hankkeen ja Barroso puhui tästä myös eilen. Teidän pitäisi ymmärtää, että tässä mielessä teemme myös tulevat ehdotuksemme, kun haluamme parantaa yhtenäismarkkinoita, sisämarkkinoita, jotta ne toimisivat paremmin. Ja sitten talouden koordinointi, monet ottivat sen esiin. Barroso tekee tästä ehdotuksia tämän kuun lopussa Eh, mitä tulee eurooppalaiseen ohjausjaksoon, Portas, Gigelt, Karas ottivat sen esiin, eh, kun tässä niin myös eh, siinä on uusi menetelmä, koordinointimenetelmä, jo, jossa saamme ikään kuin aktiivisen ja proaktiivisen kuvan tilanteesta ja silti kyllä kunnioitetaan kansallisten parlamenttien etuoikeuksia. Minä itse olen ollut senaattorina kansallisena edustajana pitkän aikaa ja minä olisin erittäin tyytyväinen, jos saisin selvän kuvan siitä, mitä tapahtuu muissa maissa, koska meillä on samat tavoitteet ja sama kuri. Eli minä haluan vakuuttaa teille, että komissio on todellakin, ja Olli Rehn kollegani on käytössä. Sitten herra Reinders, neuvosto. Hyvät kuulijat, kiittäisin kaikkia puhujia täällä, jotka kiittivät tätä rahoitusvalvonta pakettia. Tämä on ollut yhteistä työtä esittelijöiden parlamentista, komission edustajien ja neuvoston edustajien välillä. Olemme prosessin alussa ja osoittaaksemme, että tämä valvonta antaa todellista lisäarvoa. Ensimmäinen oppi ehkä finanssikriisistä olisi se, että valitsisimme niin objektiivisesti kuin mahdollista ne henkilöt, jotka ovat vastuussa tästä valvonnasta. Sen, ja tämä valittu menettelytapa äh, sen tarkoitus on tehdä juuri niin. Ja sitten myös eri osa-alueet, jotta ne saavat oikeanlaisen valvonnan ja yhä eurooppalaistempaa valvontaa. On osoitettava tehokkuutta Eh, joka on eh, tässä valvonnassa, joka on integroitu Euroopan tasolla, ja saada sitä eteenpäin. Mutta toistan, että tämä on nyt se ensimmäinen ja ehkä tärkein oppi, jonka voimme saada tästä eh, kriisistä. Ja nyt meidän pitää saada se toimimaan niin hyvin kuin mahdollista, edetä askel askeleelta ja luoda tälle uudelle valvontajärjestelmälle todellinen eurooppalainen luonne. Komissaari viittasi tähän hetki sitten. Tänään iltapäivällä tulemme pitämään kolmikanta kokouksen. Puhumme investointirahastoista. Kaikkien on oltava valmiita liikkumaan, eh, jotta voimme onnistua rahoitusvalvonnassa. Tässä on vielä eh, tällaisia jumittavia kohtia tietyistä asioista ei ole päästy yhteisymmärrykseen, esimerkiksi investointirahastojen kehittämisen osalta, mutta asiassa on päästävä eteenpäin. Komissaari Barnier, toivomme todella, että saamme aikaan aikataulun, joka on tiukka, jolla saadaan astumaan voimaan nopeasti nämä uudet mm, tekstit. Toivomme, että pääsemme eteenpäin jo tänään iltapäivällä. On luotava eurooppalainen kehys, joka suojelee todellisesti kuluttajia ja kansalaisia tiettyjen tuotteiden tai palveluiden alueella, joita Euroopan alueella tarjotaan. Miten sitten on edetty sääntelyssä ja valvonnassa? Herra Michel Barnier sanoi, että epävirallisessa ECOFIN kokouksessa tehdään tietynlainen vertailu siitä, mitä Atlantin eri puolilla tapahtuu. Minä voin vahvistaa, että minä aion myös eh, kutsua tänne epäviralliseen kokoukseen talous- ja raha-asiain valiokunnan puheenjohtajan, jotta voimme käydä keskustelua ei pelkästään, parlament, ei pelkästään neuvoston ja komission välillä, vaan parlamentti tulisi myös tähän mukaan ja saisi ensikäden tietoa siitä, mihin ollaan menossa ja voisi vaikuttaa siihen myös. Ja myös haluamme tietää, mitä Atlantin toisella puolella asioissa tehdään. Mitä tulee sitten pääomasiirtojen transaktiomaksuun, en palaa näihin erityisrahastoihin. Herra Barnier mainitsikin niistä jo. Niistä päätöksiä tehdään tulevina viikkoina. Mutta kansainvälisten mm, pääomasiirtojen transaktiomaksu. Eh, edellisellä Belgian puheenjohtajakaudella minä halusin esittää asiaa keskusteltavaksi. Emme voineet saada sitä keskustelua aikaan. Eh, meillä oli Belgia aivan yksin yksimielinen tässä asiassa. Mutta tällä kertaa, tällä puheenjohtajakaudella, no ei helppoa, mutta Keskustelu kuitenkin on lähtenyt liikkeelle. Olen saanut voimakkaita pyyntöjä, konkreettisia ehdotuksia laajuudesta, erilaisista prosenttiosuuksista ja muista monilta Euroopan valtioilta ajatusmaailma kehittyy ja nyt ollaan avautumassa mahdollisuudelle keskustella käytännönläheisestä ratkaisusta asiassa. G20 ei ole sellainen, että me lähettäisimme tämän paketin sellaisena sinne, vaan sieltä voisi löytää sellaisia kumppaneita, joiden kanssa voimme mennä, päättää mennä yhteiseen suuntaan. Kuitenkin haluaisin korostaa, että tämä keskustelu jatkuu hyvin aktiivisena. Keskustelu on nyt jo ECOFIN kokouksessa ollut hyvin syvällistä. Epävirallisessa kokouksessa jatkamme tätä keskustelua. Toivon, että pääsemme eteenpäin ja että pystymme sopimaan niistä keinoista. Emme me täällä ratkaise kriisejä jollain erilaisilla maksuilla mutta on tietenkin torjuttava keinottelua ja löydettävä niitä varoja, Eh, jota voidaan käyttää kolme neljä kertaa eh, ilmastonmuutoksen torjuntaan, kehitysapuun, budjettien hallintaan. Tämä ei ole helppo keskustelu, mutta aiomme kuitenkin siihen pyrkiä. Hyvä puhemies, päätän puheeni budjettien konsolidointi aiheeseen. Ei pidä unohtaa, että eurooppalainen ohjausjakso on yksi vaihe ja keino. Tulemme keskustelemaan muista suuntauksista Ehkä jäsen, euroalueen jäsenvaltioiden pitää katsoa, miten voitaisiin laajentaa tämänhetkisten perussopimusten määräyksiä niihin maihin, jotka eivät ole euroalueella, euroalueessa mukana. Ja sitten tämä makrotaloudellinen valvonta haluan muistuttaa, että sopimus, budjettialalla sopimus on vakauden ja kasvun sopimus, emmekä unohdu, unohda sitä, että tässä keskitytään työllisyyteen, sosiaali- ja ympäristöpolitiikkaan. Budjettipolitiikka ei ole pelkästään keskustelua siitä, että saadaan aikaan tasapaino eri jäsenvaltioissa. Kyseessä on budjettien laatu, laadukkuudella aikaan saada tasapainoa, luoda työpaikkoja, saada aikaan kasvua, parempaa sosiaalipolitiikkaa sekä aktiivisempaa osallistumista ilmastonmuutoksen torjuntaan. Näitä asioita pyrimme aikaan saamaan. Belgian puheenjohtajamaana on hyvin valmis keskustelemaan ja saamaan asioita eteenpäin. Ja tänään iltapäivällä jatkamme tätä keskustelua näistä investointirahastoista. Kiitos. Kiitos ministeri. Päätän keskustelun tähän. Kiitän kaikkia puhuneita. Siirrymme seuraavaan esityslistan aiheeseen. Tässä on suositus toiseen käsittelyyn. Rova Jeglen mietintö tieteellis-